Madame le Président, Bonjour à tous, enfin à tous, oui. Huomenta kaikki, tai ne ainakin teistä, jotka ovat jo paikalla. Istunto alkaa esityslistalla ensin. Suulliset kysymykset komissiolle. Ensimmäinen aihe eurooppalaiset